Jatkamme äänestyksiä. Ensinnäkin Pakistanin jumalapilkkalainsäädäntö. Meillä on yhteinen päätöslauselma kuudelta ryhmältä. E, alkuperäinen teksti ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksy, toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. E, sitten päätöslauselma kokonaisuudessaan puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten menemme päätöslauselmaan, joka liittyy sotarikoksesta syytetyn Cecilin tapaukseen. Meillä on yhteinen päätöslauselma esitys seitsemältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi meillä on päätöslauselma, joka koskee naisten kidnappauksia ja huonoa kohtelua Irakissa. Yhteinen päätöslauselma sitten kuudelta eh, ryhmältä. Ensinnäkin kappale kuusi kuudessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksyt. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hyväksytty. Kolmas osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Neljäs osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. osa puol- nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kuudes osa puolesta, tyh- vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kuusi Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus kolme nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Johdantoosan kappale alkuperäinen teksti, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdan, näin muutettuna päätöslausumaesitys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme komission delegoidusta asetuksesta, hallintomaksujen eriä koskevasta väliaikaisesta järjestelmästä, kriisinratkaisuneuvoston hallintamenojen kattamiseksi väliaikaisen jakson aikana. Tämähän ilmeisesti on kaikille selvää. Nimenhuuto äänestyksenä äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme päätöslauselmaesityksestä liittyen 2014-2020 äh, kohesiopolitiikan käynnistämisestä. Yhteinen päätöslauselmaesitys seitsemältä ryhmältä nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten menemme päätöslausumaesitykseen liittyen komission vaikutusten arvioinnin suuntaviivat. Meillä on yhteinen päätöslausumaesitys viideltä ryhmältä. Ensinnäkin tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan. Hylätty. Kappale kaksi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksy toinen osa puolesta. Vastaan Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 10. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 11 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Minulle eh, ilmoitettiin suullisesta tarkistuksesta eh, kappaleeseen 11 eh, sen Telitskalta. Mikrofoni. I have a, uh, oral Meillä on suullinen tarkistus, joka on luonteeltaan pieni. Tämä on alderyhmän puolesta. Tämä tukee neljä puolista ryhmää, jossa tämän kollega, jonka Piiver tekemä oli tällaisen kiinnittää huomioon kohtaan 11, jossa, niin kuin se nyt on sanottu, me ehdottaisimme, että me ilmaisisimme sen, että komission tulisi hyväksyä ehdotusta, ellei tähän liitty myönteinen lausunto. Me emme voi pakottaa komissio hyväksymään tällaista kannanottoa, joka vaikuttaisi riippumattomaan vaikutusarviointiin ja siihen, että ylipäätään tutkitaan sitä, mikä on kielteistä, mikä on myönteistä. Ehdottaisin, että jättäisin teksti siihen muotoon, missä se on, että toistaa näkemyksensä retraced view, ja sitten jatkaisimme siitä eteenpäin. Ja komissio hyväksyisi, jos oli paitsi jos siinä lausunto, on, joka on, joka on selitetty vaikutusarvion kautta. Kiitoksia. Vastustaako kukaan? Ei vastusta. Sitten äänestämme tästä ehdotuksesta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 15 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kappale 17, alkuperäinen teksti, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää. Hyväksy toinen osa äänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 16 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kappale 20, alkuperäinen teksti nimenomaan äänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kahdeksan nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. Sitten äänestämme päätöslauselmasta äh, kokonaisuudessaan näin muutettuna nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten menemme päätöslauselmaan liittyen YK lapsen oikeuksien yleissopimuksen 25. vuosipäivään. Meillä on päätöslauselmaesitys seitsemältä ryhmältä. Tarkistus kaksi nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Täällä eh, kappale 10, alkuperäinen teksti kahdessa osassa, ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Eh, tarkistus 9 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 10, äänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus viisi nimenhuutoäänestyksenä. No tarkistetaan tämä, siis tarkistus neljä Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. Kappale 19, alkuperäinen teksti, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 21, alkuperäinen teksti, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22 alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa nimen äänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 12. Tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kappale 36. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, Hyväksy Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Johdantosakappale F kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Toinen osa äänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 7. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Olen pahoillani. Täällä on hyvin paljon tyhjää ääniä. En voi arvioida tätä. Tarkistetaan tämä koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdan tuossa kappale Q alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten päätöslauselma kokonaisuudessaan näin muutettuna puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten menemme päätöslauselmaan, joka koskee digitaalisia sisämarkkinoita. Tässä meillä on päätöslauselma sieltä kahdelta ryhmältä tarkistus seitsemän puolesta vastaan. Uudestaan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 8 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 66. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 67. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 67. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 10. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 12. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämäkin tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 85 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 29 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 59 äänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 60 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 61. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 62. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 65, nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 17, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 81 nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 82 nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänest, oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 83 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. on 69 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Tarkistamme. Tarkistus 69. Äänestys alkaa. Tulos oli kyllä aivan selvä. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kohta 10 alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tartus 70 puolesta. Vastaan Vielä kerran puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 71 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 16 nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. hylätty. Tässä 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 14. Kahdessa osassa alkuperäinen teksti. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksy. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkoitus 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Rova Gebhardt. Mikrofon. Mikrofon. Ähm, Herra puhemies, pyytä anteeksi, mutta äänestyslistassamme on pieni virhe. Halusimme antaa tukemme, emmekä ole vastaan, totta kai olemme sen puolesta, että vammaisille luodaan mahdollisimman hyvät olosuhteet. Kiitos kollega Gebhardt. Tässä olisi 19 äänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Rova Gebhardt, ai tämä auto on hyväksytty. Tarkistus 272 puolesta vastaan. Siis puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 äänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 79 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 80 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 20 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan 20. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 äänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää. Tämän tarkistetaan koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 34 puolesta vastaan selkeämmin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 38 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 39 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt.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 tyhjää, hyväksytty 47 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 48 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 49 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 50 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 51 puolesta, vastaan, Tämän annan tarkistaa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 55 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 56 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 57 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan 57. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Näin sen oikein hyväksytty. 58 puolesta. Äänestys alkaa. Siis puolesta. Vastaan. Nyt en näe mitään. 58 puolesta. Vastaan tyhjää. Taas vamma enemmistö luultavasti, joten tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Päätöselmä kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Nyt tulemme viimeiseen päätösauselmaan, joka koskee lasten alitravitsemusta kehitysmaissa. Kohta 10 tarkoitus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty kolme nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus neljä. Puolesta vastaan. Anteeksi. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 26 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta tarkistus 5 <clears throat> puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Päätöselmä kokonaisuudessaan muutettuna nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Jättäkää kortit koneeseen, kunnes äänestys on päättynyt. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Minä haluaisin pyytää, että salista poistuisivat ne, jotka haluavat käydä keskustelua ja haluavat poistua salista. Sen sijaan ne, jotka haluavat nyt kuunnella äänestysselityksiä, heidän tulisi pikaisesti istuutua. liebe Kolleginnen und Kollegen, das Protokoll... Hyvät kollegat, eilisen päivän pöytäkirjahykset tekstit ovat saatavilla. Onko huomautettavaa niihin? Ei näytä olevan. Joten nyt tulemme sitten äänestysselityksiin.